äänestysselityksiin. Ensimmäisenä edustasi Kerski-mietintö suorien tukien mukautusaste kalenterivuodeksi 2050. Ensimmäisenä puheenvuoronsa edustaja Jaar, yksi minuutti, olkaa hyvä. Ja muita, jotka eivät osallistu tähän istuntoon, pyytäisin teitä poistumaan salista. Thank you. Herr Jaar, Edustaja Jaar, olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puhemies. Pari huomiota. Niin kysehän on vain ja ainoastaan teknisestä sopeutuksesta, mitä tehdään kriisivarannolla. Jos varoja ei ole käytetty, tietenkin ne ohjataan maanviljelijöille, sinänsä hyvä uutinen, ja me olemme pitäneet sanoistamme kiinni ja lupauksistamme kiinni, mutta saanen kiinnittää huomioon myöskin siihen, että meidän täytyy varmistaa, että maanviljelijät kykenevät itsenäisesti poliittisen tuen avustamana selviytymään kriiseistä ja varautumaan kriisiaikoihin. Vastuuvaliokunnassa tätä asiaa tulisi käsitellä vielä uudemman kerran. Paras apu on se, että kykenee itse toimimaan, ja jos siihen saisi vielä poliittista apua, niin kyllä olisi hieno tilanne. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana edustaja. Hän on yksi minuutti. Thank you, Madam Deputy. Kiitos puhemies. Niin kuin aina näiden budjettiasioiden kanssa, niin me olemme aika lailla pakotettuja käyttämään teknistä kieltä. Helposti unohtuu se määrä, ne summat, joista todella puhumme. Aivot eivät käsittele helposti miljardeja, ne ovat astronomisia lukuja evoluutioon ei meitä auta näissä asioissa. No yritetään. Ison-Britannian netto osuus oli 9,8 miljardia ja 19,2 oli kokonaissumma. Sillä olisi voitu melkomoinen määrä sairaaloita rakentaa. Koko maalle olisi voitu tarjota verosta yli 60 prosentin alennus. Nämä ovat valtavia summia. Vetoan niihin, jotka marssivat budjettikuria vastaan pohtimaan tätä seikkaa. Me olemme käyttäneet enemmän näinä maksuina kuin olemme säästäneet koko kotimaan budjetissa, kun ajatellaan hallituksen leikkauksia. Jos on jonkinlaisia vähennyksiä, joka ei maksa mitään, niin tässä on siitä kyse. Kiitokset teille, edustaja Hänän. Seuraavana edustaja Doman. Yksi minuutti teillekin, olkaa hyvä. I den danske delegation eh, i ESR har vi valgt at undlade at stemme for. Kiitoksia olemme päättäneet, että emme tue tätä, tämän kriisirahaston puolesta, koska se ei ole tavoitteena. Tiedämme, että tulevat kriisit voivat olla jossakin vaiheessa vakavia, mutta samanaikaisesti näemme, että maanviljelijät, jotka ovat maksaneet hinnan kansainvälistä ja EUn ridosta kolmansien maiden kanssa, kuten Venäjän kanssa, siis maanviljelijät ovat ainoita, jotka ovat maksaneet tästä. Tämä oli johtanut, johtanut siihen, että tanskalaiset viljelijät ovat mm, menettäneet työpaikkoja. Me olemme minimoineet äh, äh, palkkeita. Tämä on äh, kova väline käyttää. Viljelijät jo muutenkin kärsivät kriisissä. Haluaisimme harkita muita mahdollisuuksia, eikä ainoastaan sitä, että maksuja pienennetään. Siksi meidän on mielestämme harkittava tätä uudelleen. Kiitos. Danke sehr. Und... Paljon kiitoksia. Ja seuraavana edustaja Senra Rodriguez, yksi minuutti. Eh, gracias, president. Kiitoksia puhemies. Äänestin sen puolesta, että budjetista myönnetään varoja kriisirahastoon viljelijöille, koska minun mielestäni tämä on hyvin tärkeä toimi. Mutta tulen olemaan hyvin valveilla tämän rahaston käytön osalta. Olen sitä mieltä, että kun kriisi on päällä, väärät Euroopan unionin päätökset, kuten esimerkiksi Venäjän veton osalta rahastot on saatava muualta, eikä tätä rahaa pidä käyttää tämän tyyppisten kriisien ratkaisemiseen. Kiitos. Ja seuraavana edustaja Maletic, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Joka vuosi tutkimme, kuinka paljon suoria maksuja pitäisi pienentää ja kuinka paljon laitetaan maatalouden kriisireserviin. Kun ajattelemme tätä ehdotusta, niin 1,39 prosenttia vuosittaiset maksut pienenevät, kun ajatellaan yli 2000 euroa olevia tukiaisia. Sitten meillä on tämä kriisivaraus. Aivan niin kuin monet kollegat, vastustan sitä, että kriisiä nyt käytettäisiin siihen tarkoitukseen, että poliittisesti näitä tukia maksettaisiin. Tämä vaikuttaa koko budjettiin. Ei voida puhua pelkästään maatalousbudjetista. Kun kyse on maatalouskatastrofeista, esimerkiksi tautiepidemioista, niin tämä varanto on äärimmäisen tärkeä. Kroatian viljelijät on jätetty syrjään tästä rahasta. Me emme edelleenkään käytä sataprosenttisesti koko summaa. Kiitos. kiitoksia. Seuraavana edustaja Petir. Yksi minuutti teillekin. Oikein paljon kiitoksia. Minä olen tukenut tätä mietintöä mukautusasteeksi kalenterivuodeksi 2015. Näin perustetaan kriisi varanto vuodelle 2016 ja se volyymi on noin 441 miljardia euroa. Rahat saadaan tästä 2000 euron yli meneviltä maksuosuuksilta. Olen tyytyväinen ehdotuksiin Bulgarian, Kroatian ja Romanian osalta tai muiden osalta vähennykset ovat 1,39 prosenttia, mutta hyvänä uutisena pidettäköön sitä, että Kroatian maanviljelijät voivat käyttää kriisitilanteissa näitä varoja. Kroatian maanviljelijät eivät ole käyttäneet Euroopan budjetista ohjattuja varoja sataprosenttisesti. Eli minä todellakin toivoisin, että komissio kompensoisi niitä vahinkoja, joita maanviljelijät ovat kohdanneet Kroatiassa kauppasaaron myötä. Kiitoksia. Kiitoksia, kollega Flanagan. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia, tuin tätä, koska minun mielestäni meidän on autettava kriisissä olevia viljelijöitä. Valitettavasti tässä vaiheessa Irlannissa yhteinen maatalous politiikka on muuttunut institutionaaliseksi luomukseksi, ja joka on johtanut siihen, että monet viljelijät ovat kriisitilanteessa. Tämä rahoitus sinänsä on aiheuttanut Irlannille ja monille muillekin maille epäreilut kilpailuasemat, joissa rikkaimmat viljelijät saavat suurimmat maksut ja pienimmät viljelijät saavat pienimmät tuet. Ja tämä on johtanut tilanteeseen, jossa pienet viljelijät ajetaan pois tältä alalta tässä tilanteessa ainoastaan viljelijät, jotka saavat suuria tukia, voivat saada lainoja toimintaa varten, toisin kuin pienemmät. Itse asiassa yhteinen maatalouspolitiikka ei todellakaan ratkaise kriisitilanteita, vaan se luo niitä omassa maassani. Viime komission jäsen, vaikka hän oli EPPn jäsen, kuvailee Irlantia kommunistiseksi rikkaiden viljelijöiden osalta. Wir nun zum zweiten Teil. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Noichelin mietintöön EU-strategia naisten ja miesten tasa-arvoksi vuoden 2015 jälkeen ensimmäiseen. Puheenvuoron saa edustaja Soidrova. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Vážená pani mistopředsedkyně, eh, ja považ... Oikein paljon kiitoksia rouva puhemies. Mielestäni on suuri virhe, kun emme kyenneet hyväksymään EPPn monimuotoiset tarkistukset, koska niissähän puututtiin ongelman ytimeen, eli tasa-arvoon. Me ehdotimme konkreettisella tavalla parantaaksemme naisten asemaa muun muassa työmaailmassa ja miten naiset voisivat paremmin yhdistää työ- ja perheelämän. Mielestäni Tarkistus olisi hyvinkin voitu hyväksyä muissakin ryhmissä ja olen vakuuttunut siitä, että ryhmämme tulee palaamaan tähän aiheeseen ja ongelmaan, sillä tämä asia on mainittu meidän laatimassamme lausunnossa. En voi hyväksyä Noisilin mietintöä, koska tarkistuksiamme ei hyväksytty näin ei saatu näitä negatiivisia asioita poistettua tekstistä. Tässä on menty aivan liian pitkälle. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavan edustaja Piper. Yksi minuutti teillekin. Paljon kiitoksia rouva puhemies. Mitä tulee tähän tekstiin, niin en voinut sitä hyväksyä, vaikka kyllä puollan tasa-arvoa. Naisten työllisyysasteen lisääminen on hyvä, joustavien työaikamallien käyttö on hyvä, naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen taistelu on hyvä asia, mutta monet tärkeistä asioista, jotka liittyvät tasa-arvoon, hoidetaan kansallisella tasolla. Jos EU puuttuu äitiyssuojaan, niin silloin mennään liian pitkälle. Jos puhutaan laillisesta abortista, niin silloin puutumme kansallisvaltioiden perustuslakiin. Voin hyväksyä kyllä nämä tärkeät tehtävät, mutta en voi hyväksyä sitä, millä tavalla tämä asia on hoidettu. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana edustaja Suitsa. Teillekin yksi minuutti puheaikaa. Tasa-arvon edistäminen on aina ollut EPPn huomion keskipisteessä. Olen ylpeä, että tänään Euroopan parlamentissa voin puolustaa arvojamme. Olen pahoillani, että vasemmalta laidalta mainittiin asioita, jotka meidän mielestämme eivät kuulu tähän päätöslauselmaan. Kannustettiin hyväksymään vaihtoehtoinen päätöslauselma. Tämän tulisi toteutua kaikilla tasoilla. Puhumme myös työpaikoista, terveydestä ja koulutuksesta. Me olemme sitoutuneita taisteluun, jota käymme naisen kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Kuitenkin jäsenvaltioilla on keskeinen rooli. EUn ei tulisi olla mukana kaikilla näillä aloilla. Meidän on edistettävä tasa-arvoa, mutta jäsenvaltioissa niin, että muistamme, että on tiettyjä oikeuksia, tiettyjä lakeja, esimerkiksi perheoikeutta meillä on, ja pitää muistaa myös jäsenvaltioiden perustuslait. Tämä kuuluu subsidiariteetin alaan. Ja seuraavana edustaja Jaar, yksi minuutti. Rouva puhemies, paljon kiitoksia. Täällä enemmistö tietenkin ajaa tasa-arvon vahvistamista miesten ja naisten välillä, ja me tiedämme, että Euroopassa tällä saralla liittää, riittää vielä työtä. Ja samalla voidaan havaita, että vain yksissä tuumin, eli unionin ja jäsenvaltioiden yhteistyöllä voimme saavuttaa nämä tavoitteet. Tästäpä syystä onkin tärkeää päättää toimi velvollisuuksista, kuka päättää mistäkin, ja unionin ei tulisi puuttua sellaisiin asioihin, joista vastaavat jäsenvaltiot. Ja se onkin mietintöön liittyvä suurin ongelma. En voi hyväksyä tätä mietintöä juuri tästä nimenomaisesta syystä. Ja tästäpä syystä menetimme tänään suuren mahdollisuuden, sillä tänään meillä olisi ollut mahdollisuus hyväksyä suurella enemmistöllä tällaisen mietinnön, mutta näin ei käynyt ja se on erittäin valitettavaa. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Hänän yksi minuutti. Thank you, madam. Kiitoksia varapuhemies, jos joku vielä uskoo, että Euroopan unioni on kansojen yhteisö, niin katsokaapa luetteloa mm, tätä mietintöä. Täällä luetteloidaan, täällä on mm, aborttioikeudet, naisten, miesten on tasa-arvo. Mitä tämä on muuta, muuta kuin hallitusten välistä yhteistyötä kansainvälillä? Äänestin tätä vastaan, koska minun mielestäni yksikään näistä asioista ei kuulu Brysselin olen vähän pahoillani siitä sävystä, jossa, keskust- jossa keskustelua käydään. Jos tätä ei tueta, niin sitten vaikuttaa siltä, että emme, ettei meitä kiinnosta tasa-arvo ja nämä muut hyvät ystävät nämä muut hyvät asiat. Tietenkin kaikkia nämä asiat huolestuttavat. Kysymys on vain siitä, missä näistä koskevat päätökset tehdään. Tällaisissa arkaluontoisissa asioissa päätökset pitäisi tehdä kansallisissa demokraattisissa laitoksissa me niiden menettelyn mukaan. No, meillä on tärkeää, että päätökset, eh, päätöksiä ei tee eh, byrokraatit, vaan valitut omat edustajamme, jotka voimme ottaa töihin ja antaa heille myös potkut. Ja seuraavana edustaja Menova, yksi minuutti. Oikein paljon kiitoksia rouva puhemies. Minä tuin tätä mietintöä miesten ja naisten tasa-arvostrategiasta vuoden 2015 jälkeen, sillä minä uskon, että naisten huomioiminen päätöksenteossa kaikilla tasoilla on erittäin tärkeä seikka silloin, kun tasa-arvopolitiikkaa pyritään vaalimaan. Puolet na- väestöstä EU-ssa on naispuolisia, mutta sitä ei huomioida tässä, mutta 63 prosenttia EU-parlamentaarikoista ja 75 prosenttia kansallista parlamentaarikoista ovat miehiä. Minä nyt todellakin vetoan Euroopan parlamentin suuntaan, jotta se vetoaisi kansallisiin parlamentteihin, jotta naisilla olisi mahdollisuus poliittisesti voimaantua ja päästä myöskin valitsijalistoille. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Iglesias, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Äänestimme tämän mietinnön puolesta. Aiheena on EUn naisten ja miesten tasa-arvostrategialle. Mielestämme tämä menee hyvään suuntaan. Haluaisin kuitenkin hyödyntää tätä, tätä äänestystä muistuttaakseni, että omassa maassani Espanjassa olemme kovin kaukana näiden tavoitteiden täyttämisestä säästöpolitiikka, jota Troikka on kannattanut, se, samoin kuin maamme vanhat puolueet, on edistänyt sitä, että eroavaisuudet naisten ja miesten välillä ovat vain syventyneitä. Saman tämän hyvin selvästi Espanjassa heikommassa asemassa ovat naiset, surkeat palkat ovat naisilla. Espanjassa vanhusten, vanhusten ja lasten huolto ilman julkista apua ovat naisten käsissä tasa-arvon vihollinen Euroopassa ja Espanjassa ei ole vain machoilu, vaan so- sosiaalisten oikeuksien ja työntekijöiden oikeuksien musertaminen. Kiitos. Ja seuraavana edustaja Jurek, yksi minuutti. Dziękuję pani przewodnicząca. Parlament Euroopan... Puhemies. Euroopan parlamentti on vasta hyväksynyt asiakirjan, joka on elä, oikeuden elämään vastainen. Tämä on yksi perusarvoistamme. Tämä vie pohjaa pois kaikilta niiltä sitoumuksilta, joita me olemme tehneet ihmisoikeuksista Euroopan parlamenttina. Eurooppaa viedään nyt kohti kuolemaa, jos me emme herää tähän asiaan. Jos hyvän tahtoiset ihmiset Euroopassa eivät herää tähän ongelmaan, niin me emme voi pelastaa sivilisaatiomme ja mantereemme tulevaisuutta. Kyse on nyt valinnasta elämän ja kuoleman välillä. seuraavana edustaja Petir, yksi minuutti teillekin. Eh, Puhemies, eh, olen huolissani siitä, että tässä parlamentissa käytetään veronmaksajien rahoja kun tuot, siihen, että tuotetaan asiakirjoja, jotka ovat meidät valinneiden henkilöiden intressien vastaisia. Täällä MEPit äh, äh, osoittavat suosiota silloin, kun äh, hyväksytään tarkistuksia, jotka kieltävät elämän olen huolissani, kun näin, että perusarvo, ihmisarvoista käyttävä dialogi on ei mahdotonta täällä. Tämä asia on aiheuttanut suuria juopia jäsenten keskuuteen ja, ja tässä on asioita, jotka ovat niin vastaan. Siksi äänestin sitten vastaan. Äänestin mietintään vastaan, koska täällä on useita kohtia, jotka ovat EUn subsidiariteetin periaatteen va- vastaisia. Niitä on 48 prosenttia tällaisia kohtia, jotka ovat subsidiariteetin vastaisia ja 42 prosenttia kohdista ei kuulu ollenkaan tähän mietintöön. 44 prosenttia ja puhuu avoimesta diskrymita- miesten syrjinnästä ja useissa kohdissa on kohtia, jotka ovat lehdistön vapauden ja ilmaisuvapauden vastaisia. Täällä on myös muutenkin perusteettomia kohtia. Tämä on todella häpeällistä Euroopan parlamentissa. Kiitos. Seuraavana edustaja Harkin, yksi minuutti. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Tämä mietintö sisältää lukuisia hyviä asioita, kuten ehdotuksen naisten tarpeiden huomioimisen, mikäli he ovat vammaisia ja heidän mahdollisuudet päästä työmarkkinoille ja naisiin kohdistuvan väkivallan kieltäminen. Vuoden 2016 teemavuosi olisi naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan vastainen teemavuosi. Meidän täytyy puuttua epätavanomaisiin työsuhteisiin ja köyhyyden vastaisen taisteluun. Ja tämähän perustuu juuri siihen, että naiset joutuvat ottamaan vastaan epätavanomaisia työsuhteita. En voi kuitenkaan hyväksyä johdatosakappaletta S, jossa sanotaan, että... Öö, lisääntymisterveyteen liittyvät oikeudet, niitä ei pitäisi koskaan rajoittaa. Minun mielestäni jäsenvaltiot päättävät tämän tyyppisistä kysymyksistä EU. EU johdatoosa kappaleessa aika lailla kapea-alaisesti puhutaan yhden sukupuolen koulusta ja minä toivoisin, että tai toteaisin, ettei tämänhetkinen näyttö osoita, että todellakin tämä edellä mainittu tapaus olisi fakta. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavan edustaja Keli, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat. Minä kannatan täysin tasa-arvoa miesten ja naisten välillä mutta en voinut kuitenkaan hyväksyä monia niistä suosituksista, jotka tähän mietintöön on kirjattu. Minusta ne menevät liian pitkälle. Minä äänestin EPPn vaihtoehtoisen ehdotuksen puolesta. Tässä mietinnössä on paljon hyviä ehdotuksia, kun ajatellaan esimerkiksi naisin kohdistuvan väkivallan torjuntaa ja palkkasioita. Meidän on tehtävä enemmän, jotta voimme suojata naisia väkivallalta. Meidän täytyy kouluttaa myös nuoria poikia siihen suuntaan, että ei koskaan ole oikein käyttää väkivaltaa naisia ja tyttöjä vastaan. Jos tässä onnistuisimme, niin se olisi jo hieno ensiaskel. Kiitos. Tänkisiä. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Simul, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Äänestin mietintään ja komission pitäisi ottaa käyttöön pakollisia kiintiöjärjestelmiä äh, naisille työpaikalle. Olen MEP, joka valittiin ilman kiintiöitä ja ilman kiintiöitä myös sekä puolueeni että ihmiset valitsevat. Minusta tällainen työ on nöyryttävää naisille, jotka tekevät lujasti työtä UKssa. Meidän pitäisi elää ansioille perustuvassa yhteiskunnassa, jossa naiset voivat päästä tavoitteisiin niiden pohjalta eikä näitä kiintiöitä tarvita estämään naisia. Meidän olisi kohdeltava naisia, ei pitäisi kohdella naisia minä tilastolukuna, eikä yrityksellä pitäisi olla mitään pakollisia kiintiöitä. Kiitoksia. Thank you. Uh... Paljon kiitoksia. Ja seuraavana edustaja Etheridge, yksi minuutti. Thank you. Kiitos. Tässä mietinnössä on vaikutuksia seksivalistuksen perinteisiin perhearvoihin, yritysten kiintiöihin jostokunnissa. Kuka tekee kotitöitä? Eihän tämä ole valtion vastuulla, enkä minkään ylikansallisen valtion vastuulla. Tämä vain häpäisee EUta. Minä olen ylpeä, kun äänestän tätä vastaan. Kun kansanäänestyspäivä Isossa Britanniassa koittaa, niin minä kannustan kansalaisia hylkäämään harhaluulonsa. Kyse ei ole kaupasta, kyse on sosiaalisesta yhteiskunnallisesta suunnittelusta valtavalla mittakaavalla. Sitten kun kansanäänestyspäivä koittaa, niin kun äänestyskopissa ollaan, niin äänestetään vapauden ja ulos jäämisen puolesta. Ja seuraavana edustaja Coburn, yksi minuutti. Eh, um, Madam President. Uh- Rouva puhemies, kun Britannia liittyi EU-hun, yhteinen markkinaan alueeseen, niin sanottiin, että kyse olisi kauppasopimuksesta. Ihmisiä johdettiin harraan ja UKIPin äh, ansiosta. Me pian voimme korjata tämän tehdyn erheen. Nuoren demokraattisen EUn ei pitäisi puuttua aborttikysymyksiin tai seksuaalivalistuksen koulussa, pitipä siitä tai ei tai seksuaalivähemmistöjen elämän liittyvistä kysymyksistä tai muihinkaan kysymyksiin. Näin vain hukataan valitsijoiden rahoja, jotka muutenkin kärsivät kriisistä. Tämä on yksi puolinen teksti ja näistä asioista on päätettävä kansallisella tasolla – Ja tästäpä syystä minä äänestin tämän järjettömän tekstin tätä järjetöntä tekstiä vastaan, jonka otsakeen on EUn naisen ja miesten tasa-arvostrategia. Tämä on sitä typeryyttä, jota täällä vaan jatkuvasti käsitellään. Arvoisa kollega Coburn, teillä oli vain yksi minuutti puheaikaa käytettävissä. Seuraavana edustaja Spiraki, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. En äänestänyt tämän mietinnön puolesta, koska minusta tässä on useita kohtia, jotka kuuluvat valtion valtuuksiin. Mutta tämä voi olla hyvä lähtökohta niin, että voidaan pienentää kuilua reaalitaloudessa sukupuolten välillä. Olemme kaikki lukeneet, että vain 5 prosenttia päihteistä ovat no, naisia ja vain, vain 6,5 prosenttia muista tärkeistä johtajista ovat naisia ja naisilla on heikko asema yrityksissä. Kuitenkin 60 prosenttia korkeakoulututkinnon saajista ovat naisia. Eivätkä naiset sitten tee tarpeeksi työtä, eikä heillä ole tarpeeksi ajatuksia, eivätkä he ole johdonmukaisia. Kyllä varmasti näin on, mutta heidän läsnäoloaan reaalitaloudessa ei voida kuitenkaan suojella ahdistavilla kiintiöillä, vaan tarvitaan puitteet, joilla rohkaistaan naisten äh, kekseliäisyyttä ja toimintaa taloudessa. Se on nun herr Kiitos. Ja seuraavana edustaja Flanagan, yksi minuutti. Uh, thank you very much. Kiitos. Minä äänestin tämän mietinnön puolesta. Meillä on Irlannissa tilanne, jossa tuhannet naiset ovat pakotettuja lähtemään lennolle, jos heillä siihen on varaa saadakseen abortin Englannissa. Olemme äänestäneet myös puolesta. On myös paljon köyhiä, onnettomia naisia. Silloinkin kun äänestimme tasa-arvoisesta avioliitosta, heillä ei ole tätä tasa-arvoa hyötynään. Yksin mietinnön eduista, vaikkakin on vähän kummallista, yleisestikin kummallista, että jos huolehtii lapsistaan kotona, niin sitä ei pidetä työnä. Mutta jos hoitaa jonkun muun lapsia päiväkodissa, niin silloinhan se on työtä. Minusta omien lapsien hoitaminen on työtä. Miksei tätä sisällytä työn määritelmään? Eihän se ole työttömänä oloa. Minun äitini oli kyllä kovastikin työn touhussa, kun huolehti meistä. Well, this is UKIP and GUE on... UKIP ja GUE samalla linjoilla. No, okay. Edustaja Wolves, saatte puheenvuoron, kun ei nimeänne löydy tästä luettelosta. Oikein paljon kiitoksia, hienoa. Välttämättä kaikki eivät pidä siitä, että nimeni on tässä. No, yritin vain tällaisella huumorin kukkasella saada vähän eloa tähän keskusteluun. Niin, arvoisat kollegat, tämä on valiokunta-aloitteinen kollega Noikelin teksti, ja silloin tarjoutuu mahdollisuus esittää omia ajatuksia ja esittää parhaan puolensa täällä. Ja komissio voi säätää sääntöjä unionin laajuisesti. Kyse ei ole tasa-arvosta, sukupuolesta, vaan mahdollisuudesta Euroopan komissiossa valvoa jäsenvaltioiden toimia. Ja tästäpä syystä vastustankin tätä ehdotusta. Minä puhun tasa-arvon puolesta, naisten aseman puolesta, mutta näitä asioita pitäisi käsitellä brittiparlamentissa. Ja ensi vuonna järjestetään kansanäänestys. Silloin kansalaisillamme on mahdollisuus sanoa, että uskovatko he Euroopan unioniin ja haluavatko, että unioni vaiko Euroopan vaiko brittiparlamentti hallinnoi heidän elämäänsä. Minä uskon, että he haluavat oman maan parlamentti siihen elämään puuttuu. One statement then. If... Oikein paljon kiitoksia. Niin jos ette ole enää unionin jäsenvaltio, niin silloin ette voi enää puhua täällä ja se ehkä sitten harmittaa. No, huumorikukkonen tältäkin puolelta. Ja sitten jatkankin saksan kieltä käyttäen. Seuraavaksi edustaja Moskan teksti aiheena teollisia ja tekijänoikeudet kolmansissa maissa. Ensimmäisenä puheenvuoron saa edustaja Hänan yksi minuutti, jos hän on vielä paikalla. Eipä näytä olevan, joten seuraavana puheenvuoron saa edustaja Maletic. Puhemies, äänestin tämän mietinnön puolesta aiheena teolliset tekijänoikeudet kolmensissa maissa. On tärkeää ryhtyä toimiin, jotta voidaan vähentää vahinkoa, joita tulee teollis- ja tekijänoikeuksien rikkomisista. EU menettää 8 miljardia euroa vuosittain Teolliset tekijänoikeuksien rikkomukset eivät kuitenkaan merkitse taloudellisia tappioita ainoastaan, vaan ne merkitsevät myös vaaraa kansalaisten terveydelle. Lääkkeet ovat neljänneksi väärennetyin laji ja siksi meidän on työstettävä strategia, jolla parannetaan teollisia ja tekijänoikeuksien järjestelmää ja autetaan kolmansia maita samaan aikaan tehokkaampi teollisen tekijänoikeusjärjestelmä ja sen täytäntöönpano. Siksi äänestin tämän mietinnön puolesta. Und der nächste Redner. Ja seuraavana edustaja Etheridge, mutta en näe häntäkään täällä. Joten, vai onko hän paikalla? Okei. Okay. It seems that there was a list a mistake on several Ilmeisesti nämä luettelot eivät ole kaikilta osin kunnossa. Puheenvuoron saa edustaja Wools, eikä Etheridge. In this... Puhemies, huomenna tässä salissa transatlanttinen investointi- ja kauppasopimus tulee Euroopan parlamentin käsittelyyn ja päätettäväksi. Kun se etenee, EUn ja Yhdysvaltain välillä tehtäisiin sopimus. Se vaikuttaa kaikkiin kansalaisiin Euroopassa, sillä on valtavia kielteisiä vaikutuksia minun vaalipiirissäni ollaan erityisen huolissaan NHSstä. Tässä mietinnössä halutaan antaa komissiolle valtuudet tehdä sopimuksia tekijän ja teollisista oikeuksista EUn ja muiden kuin EU-maiden välillä. Kuka tällaisesta sopimuksesta hyötyisi? Yritys Manchesterissa, jolla on hyviä ajatuksia, vai iso ylikansallinen yritys, joka tekee työtään salaisissa komiteoissa komissiossa. Hyötyykö se tästä ehdotuksesta? Varmaankin tiedätte vastauksen tähän kysymykseen. Tässä yksi lisäsyy sille, miksi meidän pitäisi lähteä EU-sta. Thank you. And just, we just... Kiitoksia. Näyttää siltä, että ryhmässänne on tehty virhe. Teillehän se puheaika piti antaa, eli virhe ei tapahtunut täällä meidän puolellamme. Ja sitten kollega Svobodan mietintöön teollis- ja tekijänoikeudet, EUn toimintasuunnitelma. Ensimmäisenä puheenvuoron saa edustaja Butone. La présidente. Kiitoksia puhemies. Äänestin tätä EUn toimintasuunnitelmaa vastaan, jolla uudistetaan teollis- ja tekijänoikeusjärjestelmää. Mietinnössä viitataan tähän vuoden 2001 infosok-järjestelmään keskustelu juurivaliokunnassa osoitti, että säännökset eivät olleet soveliaita. Voidaan todeta, että digitaali maailma sopii huonosti eurooppalaisen lainsäädäntömenettelyn. Uudistukset ovat osa harmonisointimenettelyä, jota pyrimme torjumaan. Nämä toimet, joita tarjoatte, vanhenevat nopeasti, kunhan ne ovat ensin astuneet voimaan. Danke Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Nekov, mutta hän ei ole salissa eikä myöskään edustaja Hänän, joten puheenvuoron saa edustaja Maletic. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Vuoden 2004 direktiivi teollisten ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanosta oli tärkeä askel, kun harmonisoimme kansallista lainsäädäntöä ja varmistamme yhtäläisen tekijänoikeuksien suojan ja autamme taistelua väärennöksiä vastaan sisämarkkinoilla. Kun otamme huomioon, kuinka paljon rikkomuksia tapahtuu eu tasolla tekijän ja teollisuusoikeuksissa ja minkälaista hallaa ne aiheuttavat. Ja pidämme myös mielessä innovaation ja uuden teknologian merkityksen silloin, kun EUn kilpailukykyä pyritään parantamaan. Kaiken tämän takia tuin mietintöä. Niin ikään tuin komission ponnisteluja täytäntöön panna toimintaohjelman puitteissa teollisia tekijänoikeuksia. Näin annetaan innovoijille myös mahdollisuus noudattaa sääntöjä kansallisella tasolla. Kiitos. Paljon kiitoksia. Ja viimeisenä edustaja Kelly, yksi minuutti. Olkaa hyvä. Minä ja niin tuemme että Tämä ei ollut mitenkään ristiriitainen asia, mutta tämä oli kuitenkin tärkeä mietintö, erityisesti sen otsikko, toimintasuunnitelma. Jos ei ole suunnitelmaa, ei päästä mihinkään, mutta tarvitaan myös toimintaa, jotta voidaan täytäntöönpanna suunnitelma. Viimeisten vuosien työ esittelijänä ITRE-valiokunnassa johti siihen, että usein Tapasin pk-yritysten edustajia, julkaisijoita ja muita, jotka olivat hyvin huolissaan teollisia tekijänoikeuksista, erityisesti nykyään verkko, verkkoaikana. Meidän on oltava tästä tietoisia ja puututtava asiaan haluaisin korostaa tässä sitä, että saataisiin julkista tukea tälle toiminnalle ja voitaisiin yleistä äh, valvoituneisuutta asialle. Täällä on mainittu, että 8 miljardia menetetään rikkomuksien takia mutta on pidettävä huolta myös taiteilijoiden luovuudesta ja elinkeinon keinosta. Olisi perustettava asiantuntijaryhmä, joka vahvii, valvoo tekee tekijänoikeusrikkomuksia. Kiitos. Kiitos. Näin kuulimme viimeisen äänestysselityksen. Keskeytän istunnon kello 15 asti.